La Presidente. Kollegi. Hyvät kollegat, seuraavaksi esityslistalla ovat komission ja neuvoston julkilausumat Kreikan kansallisen yleisradioyhtiön sulkemiseen. Annan saman tien puheenvuoron neuvoston edustajalle, varaministeri Leskevicius. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Madam President, honorable Rouva puhemies, hyvät parlamentin jäsenet,